Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Ensimmäisenä käsittelemme tänään komission tiedonantoa Euroopan parlamentin vaaleista 2014. Haluaisin muistuttaa edustajia, että tätä, tässä ei ole menettelytapa ilman puhujalistaa tässä keskustelussa. Annan saman tien puheenvuoron komission edustaja Semeitalle. Olkaa hyvä. Thank you, Mrs. President. Uh, on... Kiitoksia puhemies, hyvät parlamentin jäsenet. Euroopan parlamentin vaalit ovat aina hyvin tärkeä hetki Euroopan unionille. Ja vuoden 2014 vaalit tulevat erityisen kriittisellä hetkellä. Komissio on aina tukenut kaikkia ponnistuksia vahvistaa parlamentin legitiimiyttä. Tämä ei ole vain Euroopan unionin toimielinten intressien mukaista, mutta kaikkien Euroopan unionin kansalaisten intressien mukaista. Heidän suora edustuksensa on erittäin tärkeä legitiimiyden osa Euroopan unionin toiminnalle. Tarvitsemme nyt enemmän kuin koskaan eurooppalaista keskustelua, parempaa ymmärrystä siitä, mikä meillä on käsissämme, suurempaa äänestysvilkkautta ja myöskin suurempaa linkkiä äänestystuloksen ja komission välillä. Komission puheenjohtaja Barroso on vernut eurooppalaisiin poliittisiin puolueisiin, jotta ne esittäisivät komission puheenjohtajaksi ehdokkaansa Euroopan parlamentin vaaleissa 2014. Poliittisten ryhmien sitoumus toteuttaa tämä vahvistaisi eurooppalaista ulottuvuutta näissä vaaleissa entuudestaan. Näin voidaan tehdä muuttamatta perussopimuksia, sillä perussopimus sanoo, että Eurooppa niin Eurooppa-neuvosto, kun komissio ehdokkaita ehdotetaan, joutuu ottamaan huomioon Euroopan parlamentin vaalien tulokset valinnassa. Tämä on jotakin, mitä meidän tulisi toteuttaa välittömästi. Se, mitä tulee sukupuolten väliseen äh, tasapainoon, ähm, Tehän tiedätte, että komissio tukee tasapainoa ja tulee toimimaan näin suora- seuraavassa komission puheenjohtajan valinnassakin. Te tiedätte kuitenkin, että ei tämän komission rooli ole tulevaista valinnasta keskustella. Vuoden 2000 14 vaalien yhteydessä olisi ähm, valitettavaa, että äänestysvilkkaus olisi matala, jos komissio sitoutuu siihen, että parlamentin vaalit järjestettäisiin jokin toinen päivä, neuvosto ja parlamentti, jota tulee kuulla muutetun vaalisäännön 76 mukaisesti, tulee vakuuttaa, että toimimme äh, selvästi. Meidän tulee eh, toimia niin, että päätökset ovat legitiimimpiä ja selvempiä eurooppalaisella tasolla. Tämän tulee olla kaikkien keskustelujen eh, keskiössä, kun puhumme Euroopan unionin tulevaisuudessa. Tämän parlamentin rooli on äärimmäisen tärkeä tässä kontekstissa. Kiitoksia. Grazie, komissario. Kiitoksia komission jäsen. Seuraavaksi ryhmien edustajille aloitetaan EPP-ryhmästä. Edustaja Cassini, 2 minuuttia 30. Olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puhemies. Kyseinen julkulausuma, josta äänestämme, siinä on kolme asiaa. Ensimmäinenkin, tämä koskee vaalien ään, aikaistamista, että voidaanko aloittaa työt ehkä jo aikaisemmin. Tässä tullaan katsomaan tätä, onko tämä mahdollista. En tiedä, riittääkö tämä, tämä sitten vähennyksen ääni, äänestysvilkkaudessa vai, vai lisääkö sitä. Ja sitten myöskin pitää katsoa, mitä, mitä vaikuttaa poliittisiin puolisi, puolueisiin. Poliittiset perheet, niiden pitää myöskin osoittaa oma tarpeensa – että voivat olla todellisia eurooppalaisia poliittisia perheitä. Onko tämä sitten mahdollista, vaikuttaa myöskin komission valintaa sitten myöhemmin? Tämä on tietenkin kansalaisille äänestäjille tärkeää, koska äänestysvilkkauden vähentyminen on johtunut hyvin pitkälti siitä, että koska Eurooppa-vaaleissa puhutaan paljon muista asioista, kansallista ongelmista, nyt on aika katsoa taas uudestaan poliittisia akseleja tässä. Että puhuttaisiin taas Euroopasta. Kansalaisilla pitää olla myöskin sellainen kuva, että heidän äänessä sillä on vaikutus, kun katsotaan eurooppalaista politiikkaa. Ja pitää luoda sellainen elementti, joka antaa kansalaisille tällaisen kuvan. Myöskin talouskriisi on osoittanut sen, että tässä on paljon keskustelun pohjana se, että tehdäänkö lisää Eurooppaa vai vähemmän Eurooppaa. Tästä tullaan keskustelemaan myös. Että annetaan kansalaisille todellinen mahdollisuus itse päättää Euroopan hallituksesta, komission puheenjohtajasta. Tämä on hyvin tärkeä. Kolmas asia koskee komission kokoonpanoa. Sitä keskustellaan, että olisiko ehkä tarpeen, että valittaisiin tietty kiintiö komission jäseniä. Tämä antaisi myöskin ähm, kansalaisille kuvan, että heillä on aikuis ähm, vaikuttaa asioihin. Näitä kaikkia ehdotuksia pitäisi vielä tarkastella. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten S- ja D-ryhmän puolesta edustaja Koltieri. Kolme minuuttia, olkaa hyvä arvoisa puhemies. Tämänhetkinen kriisi ei ole pelkästään talouskriisi. Se on myös poliittinen kriisi, joka liittyy tähän, että kansalliset poliittiset olotilat ja taas Euroopan, eurooppalainen hallitus, joka perustuu eurooppalaisiin toimielimiin, joka perusteltu demokraattisesti Euroopan tasolla ovat osittain ristiriidassa. Tämän takia päätöslauselma, josta olemme äänestämään, on hyvin tärkeä. Anteeksi, minulla on hieman vaikeuksia hengittää. Ehkä voisin puhua seuraavan puheenvuoron jälkeen. Ola parola al... Annetaan puheenvuoro edustaja Daffille, ALDE-ryhmästä. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. The uh, political... Uh, Poliittinen puolue selkeästi on puuttuva lenkki yhteydessä kansalliseen demokratiaan. Jos me haluamme kääntää kehityksen, jossa vaaliin vilkkaus on alentunut, meidän täytyy muuttaa eurooppalaiset poliittiset puolueet vakavasti vaalitaistelua käyviksi organisaatioiksi, jotka ovat halukkaita ilmaisemaan aatteellisia näkemyksiä ja osoittamaan sen, että on tehtävä valintoja. Ja tämä prosessi käynnistyy sillä, että kehotetaan poliittisia perheitä tulemaan esiin ja ottamaan vastuuta demokraattisen laadun lisäämiseksi unionissa. Se, että nimitetään puolueiden pääehdokkaita, jotka olisivat myöskin ehdokkaita komission puheenjohtajaksi, ja myöskin, että otettaisiin komission jäsenet parlamentin jäsenten joukosta, olisi johdonmukaista, ajatellen Lissabonin sopimusta, jonka mukaan parlamentti valitsee herra Barroson seuraajan. Menestyksemme mittapuu tule olemaan siinä, miten vaalitaistelu saa dramatiikan tai henkilöiden kautta kiitettyä ihmisten mielenkiinnon. Sieltä keskustellaan vakavista kysymyksistä myöskin seuraavassa parlamentissa, kuten esimerkiksi sukupuolten välinen tasa-arvo ja komission voima sekä integraation syventyminen ja budjetin suuruus ja minkä muotoinen budjetti on, ja samoin kuin tietysti unionin jäsenten lukumäärä. 2014 on meidän tilaisuutemme muuttaa eurooppalaista demokratiaa ja parlamentti näkee tämän luottavaisena ja voimakkaana. Grazie per... Kiitoksia. Sitten vihreä edustaja, edustaja Hefner, 2 minuuttia 30. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Eurooppahan ei ole mikä tahansa rakennelma. Eurooppa on demokratia, me haluamme, että olemme maailman voimakkaimpia demokratioita. Demokratian ydintä on se, että valtiovalta lähtee kansasta. Jokainen yhteisö tarvitsee voimakkaita instituutioita, voimakkaita päätöksiä, mutta kaikki riippuu siitä, miten nämä ovat sidottuja kansalaisten tahtoon. Miten voimakkaampi tämä yhteisö on, sitä voimakkaampi on demokratia. Tänään on kysymys siitä, että Eurooppa-vaalit voimakkaammin saadaan päätökseksi Euroopan tulevasta politiikasta. Kysymys on siitä, että kansalaiset näkevät lähemmän yhteyden vaalissa tekemänsä päätöksen ja sen välillä, mitä Euroopan politiikassa sen jälkeisenä vuosina päätetään. Esimerkiksi kysymys siitä, henkilöistä puhuttaessa, kuka on herra Barroso esimerkiksi. Hänet vain yhtäkkiä tajottiin hatusta, mutta missään vaiheessa ennen sitä kukaan ei puhunut siitä, että hän olisi ollut ehdokas komission puheenjohtajaksi. Onko tämä siis jotakin sellaista, mistä kansalaisille voidaan sanoa, että kansalaisille on selvästi sanottu, millaista politiikkaa tullaan tekemään, kuka tulee tekemään sen ja kansalaiset voivat valita? Ei, kansalaisilla on sellainen tunne, että he valitsevat, mutta sitten sen jälkeen tapahtuu sellaista, mihin eivät voi vaikuttaa millään tavoin. Meidän on saatava tämä yhteys voimakkaammaksi. Meidän on samalla myös poliittiset puolueet ja poliittiset perheet saatava velvoitetuksi tekemään eurooppalaisista vaaleista eurooppalaiset vaalit niin, että niitä ei väärinkäytetä kansallisiin kampanjoihin. Niin, että on eurooppalaisia ehdokkaita, joilla on eurooppalaiset ohjelmat. Sitä me haluamme tällä päätösasemalla. Me haluamme, että tulevassa puolueperheet ennen vaaleja sanovat, kuka on heidän ehdokkaansa komission puheenjohtajaksi kaikkein voimakkaimpaan asemaan yhteisessä Euroopassamme. Me haluamme, että he tekevät ratkaisun tästä ja että puolueet tekevät, luovat foorumeita, joissa käydään keskustelua, että antavat kasvot näkemykselleen Euroopan tulevaisuudesta. Ja että poliittinen kiista käydään sitten eri kannoista Euroopassa, sitä vahvistetaan ja että tätä kautta me haluamme sitten, että tuleva komission puheenjohtaja – vaalituloksen valossa valitaan näiden pääehdokkaiden joukosta, eli sen valitsee se, sen poliittisen ryhmän edustajien joukosta, jotka menestyvät vaaleissa parhaiten. Se, että ainakin puolet komissiosta tulevaisuudessa olisi parlamentin jäseniä ja eräät muut toimenpiteet, joilla pyritään lisäämään kansalaisten vaikutusta komission kokoonpanoon, ja Euroopan politiikkaan, niitä myös vahvistetaan tätä kautta. Kiitoksia. Sitten ECR-ryhmän nimissä edustaja Fox. Minuutti 30, alkaa hyvä. Thank you, President. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää edustaja Kasinia ja minun valiokunta valiokuntakollegojani tästä päätöslauselmasta, jossa on monia hyviä ehdotuksia. Olemme kaikki samaa mieltä, että meidän tulee parantaa seuraavien Euroopan parlamentin vaalien menettelyjä. Meidän tulisi yrittää saada kansalaiset osallistumaan näihin vaaleihin enemmän. Minä tuen ehdotusta siirtää vaalit kesäkuulta toukokuulle. Tämä antaisi parlamentilla enemmän aikaa käsitellä komission puheenjohtajaehdokasta ja yhdistyneessä kuningaskunnassa olisi helpompaa sovittaa toukokuun vaalit yhteen kansallisten vaalien kanssa. Tämä säästäisi rahaa ja lisäisi vaaleihin osallistumista. On miellyttävää, että tässä ehdotuksessa poistettiin vaatimus valita ainakin puolet komission jäsenistä parlamentista. Meidän ei tulisi pakottaa jäsenmaita ehdottamaan tiettyjä komission jäsenehdokkaita. Meidän tulisi valita todella päteviä henkilöitä heidän ansioidensa perusteella ja vain ansioiden perusteella. Minä en tue tämän tekstin pyytöä siitä, että Euroopan poliittiset ryhmät valitsisivat kampanjaa johtavan pääehdokkaan. Jäsenmaiden tulisi valita ehdokas komission jäseneksi. Minä kysyn teiltä tämän seuraavan kysymyksen. Jos keskusta, oikeistolaiset puolueet esittävät ehdokasta, luuletteko te, että he esimerkiksi Martin Schulzin sosialistina voisivat esittää ehdokkaaksi vain siksi, että sosiaalidemokraattisella ryhmällä on enemmän jäseniä mahdollisesti kuin heillä. Minä en usko, että näin voisi tapahtua ja siksi en voi tällaista päätöslausumaa tukea. Kiitoksia. Kiitoksia sitten EFT-ryhmän nimissä. Edustaja Agnew. No, ne, in questa, no, non è poss- ei, ei ole mahdollista. Siistä korttia ei ole tässä eikä myöskään menettelytä palvelun puhujalistaa, joten seuraavaksi eft edustaja, edustaja Agnew. Minuutti, olkaa hyvä. E quindi, eh... Siis puheenvuoron saakin sitten edustaja Kualtieri. Ei, myöhemmin. Hyvä, okei. Okay. Sitten edustaja Sonengaard. Kue, olkaa hyvä. Kaksi minuuttia. Eh, tak formand. I eh, GUNGL der støtter vi opfordringen. Kiitos puhemies. Minun ryhmäni tukee vaatimusta siitä, että tämä skandalinomainen sukupuolijakauma komissiossa ei näe jatku seuraavalla vaalikaudella. Kun kaikki sanat tasa-arvosta lausutaan ja jos niitä pitäisi olla totta, niin ne pitäisi myöskin heijastua komission kokoonpanosta. Ja tätä kautta voidaankin sanoa, että siinä onkin kaikki myönteinen, mitä tämän päivän päätösohjelmasta löytyy. Jos ajattelee ehdotusta siitä, että poliittiset puolueet mainitsisivat tai nimeäisivät ehdokkaan komission puheenjohtajaksi, voi vaan kysyä, että mistä ihmistä tämä ajatus on lähtöisin. Onko tämä ajatus, jonka kansalaiset ovat ilmaisseet? Onko tämä ollut mielenosoittajien julisteissa Lissabonissa ja Ateenassa? Ei, tämä on ehdotus, joka on tullut ylhäältä, muun muassa Barrosolta, joka on kovasti korostanut tätä puhuessaan unionin tilasta täällä parlamentissa. Todellisessa demokratiassa Kuitenkin tilanne on se, että demokratia tulee alhaalta. Jos poliittiset puolueet haluavat esittää ehdokkaita komission puheenjohtajaksi, voivat ne niin tehdä. Se mahdollisuus on olemassa, se mahdollisuus on ollut olemassa, miellyttää se Barrosoa tai ei. Suuri demokratiavaje Euroopan unionissa ei poistu sillä, että eurooppalaista poliittista keskustelua muutetaan henkilökeskeiseksi. Me tarvitsemme enemmän demokratiaa ja siksi meidän ryhmämme on vaatinut, että otetaan käyttöön vaalijärjestelmä, joka varmistaa sen, että poliittiset puolueet ovat suuruutensa mukaisesti edustettuna, sillä mikä demokratia se oikein on, joka sulkee osan väestöstä pois äh, siinä mielessä, että sillä ei ole poliittista edustusta kun Yhdysvalloissa sanottiin itsensä aikana, että no taxation without representation, eli ei verotusta ilman edustusta, niin tämä sel- selkeät demokraattiset vaatimukset, ni- niitä ei mainita. EU tarvitsee selkeästi enemmän demokratiaa. Tämän käytyy käydä selväksi. Grazie. Kiitoksia. Sitten edustaja Kualtieri. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia, kiitoksia puhemies. Niin olin juuri puhumassa, että tämä kriisi, joka olemme tällä hetkellä kokemassa, ei ole pelkästään taloudellinen kriisi, vaan poliittinen kriisi, joka syntyy siitä näkyvästä ristiriidasta. Että täällä on edelleenkin politiikassa kansallinen taso ja sitten taas on tarpeellinen Euroopan tasossa voitaisiin ratkaista ongelmia. Eli päätöslauselman ehdottama uudistus ei vaadi sitä, että perusomuksia muuttaa tai muuta, vaan se on suuri poliittinen toimielin uudistus. Se kuinka parlamentti toimii, vaikka, vaikka kun me puhutaan kuinka mistä suorista vaaleista, kuinka poliittiset puolueet toimivat ja kuinka ne on tunnustettu perusomuksissa kuinka heidän ehdokkaansa voi olla vaikka komission puheenjohtajaehdokas. Ne eivät ole tietenkään sopimuksen hengen mukaisia ehdotuksia. Siellä vaan todetaan, että pitää ottaa huomioon parlamentin vaalien tulokset, ei muuta. Pitäisi luoda uudistus, joka antaisi mahdollisuuden kansalaisille valita suoraan poliittinen hallitus Euroopalle. Se tarjoaisi myöskin demokraattisen oikeutuksen toimielimille, yhteisille toimielimille. Ja antaisi todellakin enemmänkin demokraattista oikeutusta eikä niinkään hallitusten ohjenuorassa juoksua. Eikä tämä mitenkään ole ristiriidassa sen kanssa, että pyritään komission riippumattomuuteen. Artikla 17, jossa viitataan siis komission riippumattomuuteen, jossa todetaan myöskin määräenemmistöäänestyksestä neuvostossa, jossa viitataan myöskin Euroopan parlamentin vaalien tuloksiin. Se osoittaa selkeästi, kuinka vaalijärjestelmät ja oikeutus, demokraattinen oikeutus eivät ole tietenkään ristiriidassa. Meidän pitää politisoida komission tilaa ja vahvistaa sitä ja luoda tällä tavoin paremmin oikeutettu ja vahvempi Euroopan unioni, joka on lähempänä kansalaisia, joka voi antaa sitten todelliset vastaukset tähän erikoiseen kriisiin, jota tällä hetkellä koemme. Jotta voisimme tehdä uuden askeleen eteenpäin poliittisen Euroopan tiellä. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Sinclair. Työjärjestyspuheenvuoro, olkaa hyvä. Uh, Kiitos puhemies. Eikö ole ironista, että keskustelussa, jota käydään demokratiasta, että tämä parlamentti käyttää sääntöjä, jotka jäykistävät keskustelun. Ei voida käyttää sinistä korttia eikä voida käyttää menettelyä ilman puhujalistaa, joten riippumattomat ryhmät eivät saa, jäsenet eivät saa lainkaan puheenvuoroa, vaikka tietysti mekin olemme ehdokkaina vaaleissa vuonna 2014. Sanoitteko sun alussa, että ei olisi menetelmän puhujalistaa, mutta ette sanonut, että tätä ei ole mainittu missään aineistossa, jota aiemmin oli lähetetty, ei sähköpostiviestissä missään, että sinistä korttiakaan ei käyttäisi, mikä todella merkitsee sitä, että näkyy mitä EU todella on. EU puhuu demokratiasta, mutta kaikilla kuitenkaan ei saa olla oikeutta sanoa sanansa tai käyttää ääntään. Grazie, onorevole Sinclair. Kiitoksia, edustaja Sinclair. Niin, todellakin minä totesin alussa, että, että tässä ei ole menettelytapaa ilman puhujalistaa tässä keskustelussa, koska tämä oli poliittisten ryhmien tekemä sopimus maanantaina. Tämä asia ottiin maanantaina esityslistalle täysistuntoon. Täällä yksi edustaja puhuu ryhmänsä nimissä ja riippumattomien edustajien ryhmä ei pyytänyt puheenvuoroa joten on puhemiehen harkintavallassa se, että antaako puheenvuoron sinisellä kortilla. Ja sitten on suoraksi puheenvuoron komission jäsen Semitalle. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Arvoisat jäsenet, kuten puheenjohtaja Barroso sanoi käyttäessään puheen EUn tilasta, me tarvitsemme julkisen tilan Euroopassa, jossa keskustellaan eurooppalaisista asioista ja jossa niitä käsitellään eurooppalaiselta kannalta. Me emme voi pyrkiä jatkamaan eurooppalaisten ongelmien ratkaisemista kansallisilla ratkaisuilla ja kansallisilla keskusteluilla. Monivuotinen rahoituskehus on yksi asia tässä. Siksi komissio pitää arvossa teidän pyrkimystänne vahvistaa eurooppalaista poliittista prosessia ja mahdollistamaan sen, että EUn kansalaiset voisivat olla osa olla todellisia eurooppalaisia poliittisia toimijoita Euroopan vaaleissa 2014 tai sen jälkeenkin. <clears throat> Se, että poliittiset puolueet ehdottaisivat ehdokkaansa komission puheenjohtajaksi Euroopan parlamentin vaaleissa 2014, olisi tärkeä askel. Mitä tulee komission jäsenten valintaan? Tärkein näkökanta on, että komission sen ehdokkaat valitaan kykyjensä, eurooppalaiset sitoumuksensa ja riippumattomuutensa perusteella. On olemassa selkeä mekanismi komission valinnalle sopimuksessa, ja näissä puitteissa Euroopan poliittiset puolueet, puolueperheet ovat aina valmiita etsimään parasta tapaa varmistaa parhaat ehdokkaat. Joka tapauksessa parlamentti kuulee kaikkia ehdokkaita ja sen täytyy antaa suostumuksensa heidän nimitykselleen on monia muita elementtejä, instituutiot, puolueet voidaan ja myöskin jäsenvaltioita käyttää edistääkseen eurooppalaista projektia kansalaisten keskuudessa. Nyt meidän kaikkien täytyy ryhtyä asianmukaisiin tärkeisiin päätöksiin ennen vuoden 2014 vaaleja. Tässä mielessä komissio tulee tekemään esityksiä, joilla vahvistetaan demokraattista legitimiteettiä, joka unionilla on. Kiitos. Grazie, Kiitoksia komission jäsen. Meillä on päätöslausema, ehdotus ja keskustelu on päättynyt ja tänään kello 12 äänestetään asiasta. Seuraavaksi kuulemme tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen. Niin, oli juuri toteamassa vuonna 2011. Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus on seuraavaksi vuorossa. Odotamme täällä vielä heidän johtajansa, joten tämä kestää vielä hetkisen.